Tämä kohta on nyt käsitelty ja siitä äänestetään huomenna. Me jatkamme istuntoa huomenna keskiviikkona 21. päivä kello 9. Esityslista on nähtävissä